Dear colleagues, we, we only have a... Hyvät kollegat, meillä on äänestykselle rajallisesti aikaa käytössä ja kello 12. Kollegoilla on kolmikantaneuvotteluja ja muuta ohjelmaa, eli yritetään edetä nopeasti. Okay. Okay, colleagues, settle down. Thank you. No niin, kollegat, istuutukaa. Hyväksymme esityslistan. Jos vastalauseita ei ole, niin esityslista on hyväksytty. Ryhdymme käsittelemään suoraan varsinaista asiakohtaa, eli pääsyyttäjän nimittäminen. Eilen valiokunta on äänestänyt kello 12 ja silloin sovimme, että tänään äänestämme tästä aiheesta, kun nimitämme pääsyyttäjää. Käyn lävitse tämän äänestysmenettelyn. Hyvät kollegat, sovimme menettelystä koordinaattoreiden kesken ja se on seuraavanlainen artikla 14 työjärjestyksessä määrää, että yhteisellä sopimuksella nimitämme pääsyyttäjän seitsemän vuoden kaudeksi, jota ei voida uusia. Kollegat, tiedän, että ihmiset nyt järjestäytyvät ja valmistautuvat äänestämään, mutta toimikaa hiljaa ja kuunnelkaa tarkkaan. Niin kuin tiedätte, 21. helmikuuta kirjeessä puhemies Tajani pyysi, että laitamme ehdokkaat järjestykset. Koordinaattoreiden kokouksessa päätimme, että äänestämme salaisella paperilippuäänestyksellä. Eli salaisella paperilippuäänestyksellä äänestämme tänään. Äänestyslippuja jaetaan ja ne on ilmeisesti jaettukin. Emme voi käyttää sähköistä äänestystä, sen takia meillä on täällä lippuuurna. Muistutan, että järjestämme salaisen lippuäänestyksen 188 säännön alakohdan mukaisesti. Tämän säännön mukaisesti kahdesta kahdeksan jäsentä, jotka arvotaan, laskevat äänet. Eli tarvitsemme 2-8 äänten laskijaa. Ehdotan, että valitsisimme kolme äänten laskijaa. Mehän olemme tästä jo tästä menettelystä äänestäneet. Tarvitsemme kolme vapaaehtoista. Sargentini, Metsola ovat sopineet olevansa vapaaehtoisia. Äänten laskijaksi vielä kolmas. Will we have, will we have um, oh, everyone wants to be a teller. No kaikki haluavat laskea ääniä. Luulisin, että kukaan ei olisi halunnut. Miten tämä nyt voidaan sitten sokkona hoitaa? Makovei nosti ensimmäisenä kätensä. Krapiini toiseksi nosti kätensä ylös. No niin, neljä ääntenlaskijaa. Makovei ja Krapiini, Sargentini ja Metsola ovat neljä ääntenlaskijamme. Onnea matkaan. Kollegat, kuunnelkaa tarkkaan. Haluaisin muistaa muistuttaa teille ehdokkaiden nimet. Jean-François Bonnet, Laura Kotrucha, Kovasi ja Andres Ritter aakkosjärjestyksessä. Teille on jaettu sali vahtimistareiden toimesta äänestysliput. Varmistakaa, että teillä on äänestyslippu käytössänne. Ja sitten äärimmäisen tärkeä asia, kuunnelkaa tarkkaan. Voitte äänestää ainoastaan yhden ehdokkaan puolesta. Ainoastaan yhtä nimeä voitte äänestää. Merkitkää nimi rastilla. Ihmisethän toimivat eri tavalla, mutta merkitkää nimi rastilla. Jos äänestätte useampaa ehdokasta, niin sitten ääni hylätään. Eli vain yhtä äänestä, ehdokasta äänestetään. Kun nimi on paperilla, niin sitten toimitatte lipun vahtimestarien pitämään uurnaan. Pyydän jokaisen jäsenen vuorollaan äh, äänestämään ja sitten laitatte äänestyslippunne lippuurnaan. Tämä on varmasti tehokkain tapa toimia. Mainitsen myös, että vain äh, libevalikunnan jäsenet ja varajäsenet voivat äänestää. Vain heillä on äänioikeus. Voimme tehdä poikkeuksia poikkeuksen vain siinä tapauksessa, että äänestyksen alkua sijaisen nimi on toimitettu puheenjohtajalle. Minulla on tässä nyt lista niistä ihmisistä, jotka äänestävät. Se on tarkastettu ja vielä tupla, tuplasti tarkastettu. Eli menettely on todella avoin. Ilmoitan tuloksen, kun kaikki äänet on laskettu. Etenemme aakkosjärjestyksessä. Lähdemme liikkeelle Aasta. sihteeristö ei olisi halunnut, että sanon tämän ääneen, mutta sanoinpa kuitenkin. No niin, ensimmäinen henkilö. Onko tässä vaiheessa kysymyksiä ennen kuin ryhdymme äänestämään? Um, we just have a one pause because... Pieni tauko sen takia, että listalle tehdään yksi muutos. The tellers, the four tellers will vote. Neljä ääntenlaskijaa laskevat äänet lopuksi pyydän Sargentinia toimimaan äh, äänten laskijana nyt ja tarttumaan toimensa. No niin, he äänestävät siis lopuksi. Aivan pieni hetki vielä. Just increase the tension. Can I announce the first person? Just a second, just a second, just a second. I'm sorry, but the, the change was to A, so... No niin, muutos tehtiin tämän, tässä Aan kohdalla, eli sen takia vielä täytyy hetki odottaa. start with A now? Uh, just a second, because we just got changes now. But we can still start with the A now. No, but it will Okay, colleagues, I'm now going to announce the name. Hyvät kollegat, nyt nimet. Alphabetical order, but... Kakkosjärjestyksessä. Varajäsenet eivät ole aakkosjärjestyksessä. Ensimmäinen nimi on Adamov. Busoi on hänen sijaisenaan. Is he here? Onko hän paikalla? Sorry, this is all very um, dramatic. Tämähän on kovin dramaattista. No niin, Martina Andersson. Is Martina here? Onko Martina paikalla? Here. Gerard Batten. Gerard Batten, hän ei ole paikalla. Heinz Becker, onneksi hän sentään on paikalla. The great moment. Hieno hetki. Monika Benovan siellä on. Mr. Popper, please. Then we have uh, Malin. Sitten Malin Björk. Onko Malin paikalla? Okay. Mikael Boni, please. And then Katerina Cinici.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 edustaja Datin sijaisena edustaja Lavrieux. And Mr. Diaz de Mera. Diaz de Mera, olkaa hyvä. Onko hän paikalla? Ei. Frank Engel. We don't have a replacement for Mr. Diaz de Mera. Diaz de Mera ei ole sijaista. Pieni hetki, pieni hetki. Ah, of course, sorry. Right, the replacement for Mr. Diaz de Mera ja Stemeran sijaisena on edustaja Gressle. My apologies. Pahoittelen tästä. Frank Engelin sijainen on edustaja Lenars. Um, the replacement for Cornelia. Cornelia Ernstin sijaisena edustaja Omarje. Um, The replacement for Tanya Fajon is... Tanya Fajonin sijainen edustaja Krapiini, joka on ääntenlaskija. Kyllä te voitte äänestää. Laura Ferrara ei ole paikalla. Raymond Finch ei ole paikalla. Romeo Franz. No, uh, Kinga Gallus, replaced by... Kinga Gallin sijaisena edustaja Muresan. Morrison. Anna Gomez replaced by Mr. Mamik. Anna Gomezin sijaisena edustaja Mamikins. Natalie Krisbeck. Sylvie Guillaume. Mr. Alaaho um, is replaced by Mr. Alaahon sijaisena edustaja Packett. I'll uh, slow down. The tellers are asking me to... No niin, hidastamme hieman tahtia. Tätä pyytävät ääntenlaskijat. Hidastan hieman tahtia. Sorry colleagues, because, because members have to sign also. Jäsenten täytyy myös allekirjoittaa samalla kertaa. Sen takia hieman hidastamme tahtia.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 Hasbenova. Hänet kävin tässä läpi. Niin, olet ääntenlaskija. Sinun pitäisi olla täällä. Eva Jolin seuraavaksi. Onko Eva täällä? Dietmar Koster. Köster. Tarkistetaanpa vielä. Äänestättekö? Maite, äänestätkö Hausmenovan puolesta? Onko tästä saatu tieto? Selvä. Mr. Costa. Okay, replacing Barbara Kujiska is Miss... Barbara Kujiskan tilalla on edustaja Pitera. Ja Cecil Kienge, olkaa hyvä. Ja Lopez Agiarin tilalla on Garcia Perez. Ja seuraavaksi Monika Makove ei voi nyt tulla äänestämään. On helpompi, että äänestätte nyt. Edustaja Valean seuraavana, joka on Barbara Materan tilalla. Roberto Metsola seuraavana. Louis Michelin tilalla on Gérard Depré. necessarily. I don't know what I'm saying. Okay. And replacing Alessandra Mussolini. Alessandra Mussolini tilalla on Manesar. From the EPP. Man- EPPstä Manesar. Replacing Mrs. Mussolini. Mussolinin tilalla. Joku, se, joku EPPstä auttakaa nyt. Mussolinin tilalla on siis, minulla lukee täällä Manesar. Oh, Marinescu, sorry. Sorry, it says, it does not say that here. Manescu siis näköjään, niin täällä ei lue, anteeksi. Edustaja Marinescu siis on kyseessä. Ja Josef Nagin tilalla on Olbricht. ja Peter Niedermüllerin tilalla on Sylvie von Kaufmann. Is this Mrs. Hanna? Yes. Um, replacing Ivari Padar is... Ivari Padarin tilalla on... Yeah, this one here. Mr. Payne. Eh, Mr. Payne. Edustaja Payne EFDDstä. Soraya Postin tilalla edustaja Pavel. And then uh, Judith, Judith Sargentini, Judith, you ja Judith Sargentini voitte äänestää nyt. Giancarlo Scotta. Onko hän täällä? Ei. Birgit Zippel. Branislav Skripek, please. Branislav Skripek seuraavana. No. Chaba Shogor. Chava Shogor. Uh, replacing um, Mr. Stanishev is uh, Mr. Tanishescu. Tanishescu Shanishevin tilalla. And Helga Stevens. Helga Stevens seuraavana. Valdemar Tomaszewski. Valdemar Tomaszewski. Ei. Unkureanu. Budel Valero. Marie-Christine Vergia seuraavana. Harald Filimski, Udo Voigt, ei. Ja Weidenholzerin tilalla Curtain Darling. Cecilia Wikströmin tilalla Petri Jasek. Christina Winberg, please. Kristina Winberg. Thomas Chedowski, please. Tomasz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 And uh, finally, colleagues, uh, one that was missed. Sitten tältä jäi väliin Malin Björkin korvaa Barbara Spinelli. And then also I have to vote. Ja sitten täytyy äänestää. Have all tellers voted? Yeah. May I ask if all tellers have voted? Ovatko kaikki ääntenlaskijat äänestäneet? Thank you very much to the tellers. Kiitoksia kovasti ääntenlaskijoille ja kaikille sitä, että saimme tämän hyvin läpi. Ja nyt laskemme äänet mahdollisimman nopeasti. Ja olette tervetulleita takaisin kuulemaan tänne sitten lopulliset äänestystulokset. Pidämme pienen tauon. Varmaankin mietitte, onko tässä menee muutama minuutti ääntelaskuun menee. Voitte tietysti jäädä sinne paikoillennekin odottamaan. Muuten voitte pitää pienen tauon. Um, no niin, jos olette valmiita, voimme ilmoittaa äänestystuloksen. Ja nyt ilmoitan valiokunnan jär... valitsemisen järjestyksellä tulokset. Ääni annettiin 49, yksi tyhjä äänestyslippu. Bonheur 22 ääntä, Kovesi 26 ääntä ja Andres Ritter sai yhden äänen. Lähetän näin puheenjohtajakokoukselle kirjeen Libe-valiokunnan äänestystuloksesta ja liitän Gräslen kirjeen tähän. Ja puheenjohtajakokouksen mandaatilla käymme neuvotteluja neuvot- neuvoston kanssa siitä, että pääsemme sopuun ja sopimukseen pääsyyteestä. Kiitoksia kovasti kollegat. Seuraava kokouksemme pidetään 11. maaliskuuta ja kokouksemme päättyy tähän.